Hyvät kollegat, kuuleminen alkaa, eli käykää paikoillenne. Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi komission jäsenehdokas Dimitris Avramopoulos tähän kansalaisvapauksien valiokunnan kuulemiseen. Myöhemmin tällä viikolla tämä valiokunta esittää kysymyksiä komission jäsenehdokkaalle Evrovalle koskien oikeuskysymyksiä ja sitten Timmermans varapuheen ehdokas, joka vastaa sitten perusoikeuksista. Mutta tänään me esitämme kysymyksiä Apolekselle, kysymykset, jotka liittyvät sisäasioihin ja maahanmuuttoon. Hän on ensimmäinen komission jäsen, jolla on maahanmuutto salkussaan, ja jokainen valiokunnan jäsen ymmärtää, kuinka tärkeää tämä keskeinen asia on työjärjestyksen liitteen 16 mukaan. Siinähän on säännöt, jotka liittyvät komission jäsenten hyväksyntään. Pamis, komi, parlamentti arvioi komission jäsenehdokkaita pätevyyden, eurooppalaisen sitoumuksen ja riippumattomuuden mukaisesti. Me katsomme myöskin, kuinka hyvin he tuntevat oman salkkunsa ja heidän viestintätaitonsa. Muistuttaisin, että parlamentti lähetti valmistelevan kyselylomakkeen komission jäsenehdokkaille – Niissä oli kaksi yhteistä kysymystä, jotka oli laadittu puheenjohtajakokouksessa, ja kolme erillistä kysymystä, jotka on valmisteltu tässä valiokunnassa. Komission jäsenehdokas on vastannut kirjallisesti näihin kysymyksiin, ja vastaukset on toimitettu jäsenille kaikilla kielillä. Keskustelu to- toimitetaan seuraavasti. Ensin komission jäsenehdokas pitää alustuspuheenvuoron korkeintaan 15 minuuttia. Sen jälkeen on sitten 45 kysymystä ja jäsenvastausta. Jokainen pätkä on kolme minuuttia, yksi minuutti kysymykselle ja kaksi minuuttia vastaukselle. Ensimmäisessä kyselykierroksessa kysymyksiä esittävät poliittisten ryhmien edustajat ja kuulemisen päätteeksi komission jäsenehdokkaalla on viisi minuuttia loppupuheenvuoroa. Minun täytyy olla hyvin tiukka puheaikojen suhteen, koska muuten viimeisille puhujille ei jää enää aikaa esittää kysymyksiä. Eli joudun sitten katkaisemaan mikrofonit. Tulkkaus on saatavana 23 kielellä, eli voitte käyttää omaa kieltänne. Muistakaa, että teitä tulkataan, eli älkää puhuko liian nopeasti. Keskustelu välitetään suorana Euroopan parlamentin nettisivuilla – ja myöskin videonauhoitus on mahdollista saada samalta nettisivustolta. Nyt minulla on ilo antaa puheenvuoro komission jäsenehdokkaalle Avramopulokselle alustuspuheenvuoro varten. Eri Avramopulos, 15 minuuttia, olkaa hyvä.